Madame le Président. Merci. Mesdames et Messieurs, bonjour. Arvoisat naiset ja herrat, istunto avataan. Päivän äh, esityslistalla on äh, komission julkinen